Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tämänpäiväiseen valiokuntamme kokoukseen. Puheenjohtaja de Magistristris ei tänään valitettavasti voi osallistua tähän kokoukseen. Ja näin minulla on kunnia johtaa tämän päiväistä talousarvion valvontavaliokunnan kokousta. No niin, hyvät kollegat. Ensimmäisenä esityslistan hyväksyminen. Olette saaneet 11. päivä 5. luonnoksen. Jos kukaan ei esityslistaa halua kommentoida, voidaan katsoa se hyväksytyksi. Ja voimme sitten siirtyä saman tien kohtaan kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin hieman tulkkausjärjestelyistä. 16 kielen tulkkaus järjestetään tänään, eli voitte puhua ja kuunnella näitä 16 kieltä. Tämän lisäksi vielä mainitsisin, että tämä kokouksemme myöskin on katsottavissa ja kuultavissa netin kautta. Tänään myöskin äänestämme koneellisesti, eli toivottavasti teillä on äänestyskortit mukananne myöskin. 25. päivä tätä kuuta, eli huomenna. Pidetään sitten vielä toinenkin kokous, jolloin aiheena on tilintarkastustuomioistuin ja kyseiseen tapaamiseen osallistuu myöskin parlamentin puhemies Busek ja Jean-Pierre Rodi, varapuheenjohtajamme, johtaa huomista kokousta. Ja huomisesta vielä sen verran, että kello 18 alkaen järjestetään pieni vastaanotto PH-rakennuksessa, johon kaikki huomisen kokouksen osallistujat ovat tervetulleita. Ja nyt sitten näiden tiedotusasioiden jälkeen seuraa 28. helmikuuta, 21. ja 22. maaliskuuta, 28. maaliskuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen. jos kommentteja näihin ei esitetä kokouksen loppuun mennessä, voidaan katsoa pöytäkirjat hyväksytyiksi. No niin, hyvät kollegat, nyt sitten voimme mennä eteenpäin esityslistallamme seuraavana aiheena tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen. Niin kuin varsin hyvin tiedätte, Ruotsin viranomaiset ovat nimittäneet Hans Gustav Vesbergin ehdokkaaksi, jotta hänestä tulisi tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Ja menettely on sellainen, että hakija kuullaan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnassa ennen kuin jäsen voidaan nimittää. Koko puu infoon on lipsahtanut virhe. Siinä sanotaan, että tästä äänestettäisiin maaliskuun täysistunnossa. No, tämä ei pidä paikkaansa, vaan tietysti tässä pitäisi lukea kesäkuun täysistunnossa. ja kuulemistilaisuuden jälkeen suljetuin ovin valiokuntamme ilmaisi oman kantansa ehdokkaasta. No niin, pitemmittä puheitta annankin nyt sitten puheenvuoron hanskusta Vesberille. Hän vastaa esittämimme kysymyksiin ja kertoo omista näkemyksistään. Olkaa hyvä. Very much for this. Kiitoksia paljon tästä mahdollisuudesta saada olla täällä tässä valiokunnassa. Haluan menemättä kovin tarkkaan läpi omaa CVtäni, niin te kuitenkin tunnette kaiketi oleelliset asiat itsestäni. Olen 59-vuotias ja minun ammatillinen urani on kestänyt yli 30 vuotta – Minulla on hieman sekalainen tausta julkiselta sektorilta ja yksityiseltä sektorilta. Puolet äh, urastani olen viettänyt julkisella sektorilla ja puolet taas yksityisellä sektorilla. 50-50. Ainakin minun maassani Ruotsissa on, äh, tämä on suhteellisen epätavallista olla ää, äh, toimissa molemmilla sektoreilla, mutta sillä on kyllä oma arvonsa ollut minun johtamiskokemuksellemini. Olen niin ikään ollut aktiivinen politiikassa noin 15 vuotta. Ja nämä viime ajat olen ollut poissa politiikasta se virkamiehenä, koska en usko, että virkamiehen pitäisi olla poliittisesti aktiivinen. Nämä muutokset tai vaihdokset julkisen ja yksityisen sektorin välillä, siis siirtyminen sektorilta toiselle, on antanut minulle koko lailla arvokasta kokemusta. Olen varmasti hyötynyt paljon näistä vaihdoksista eri uraputkien välillä. Eroja on, ja totta kai vertailukelpoisiakin seikkoja julkisen ja yksityisen sektorin välillä, mutta kummallakin sektorilla tärkeää on tietää äh, perusasioita hyvästä johtamisesta ja ne, voidaan vetää yhteen ensinnäkin sillä, että voidaan keskittyä talouteen, tehokkuuteen ja tehollisuuteen ja vastuunkantoon ja läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Ja totta kai on, täytyy myös määritellä ja äh, ha, äh, tavoitteet. Julkinen sektori ainakin usein, usein, usein osaksi aikaa on parempi kuin yksityinen sektori silloin, kun puhutaan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Kun yksityinen sektori ainakin joskus on parempi silloin, kun määritellään ja asetetaan hyviä tavoitteita. Niin kuin näette minun CV: CV-stäni, minulla on pitkä johtamiskokemus. Olen ollut toimitusjohtajana ja apulaistoimitusjohtajana. Olen ollut pääjohtajana hallintoviranomaisissa ja äskettäin olen valtiosihteerinä eri ministeriöissä. Ja tärkeimpänä niistä olin Ruotsin pääministerin valtiosihteeri tai pääministerin kanslian valtiosihteeri. Kaikki nämä johtotehtävät ovat olla sellaisia, joista uskon, että minulla on tullut mahdollisuus soveltaa näitä, johto, näitä mainittuja johtamisen tekijöitä, mutta olen myös oppinut tarpeen valvontaan niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Olen myös vakuuttunut siitä, että on Eurooppa-projekti on tärkeä ja Euroopan äh, tilintarkastustuomioistuimen on tärkeä rooli luottamuksen rakentamisessa äh, unionin ja kansalaisten välillä. Jos minut nimitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, tuon varmastikin mukana niin kriittisen silmän julkisten varojen hallinnointiin ja toisaalta tuon myös pitkän johtamiskokemuksen mukana, niin toivonkin sitten, että pystyn osallistumaan tämän, tähän kokeneeseen tilintarkastustuomioistuimen työhön ja näen monia tärkeitä asioita tuossa työssä tilintarkastustuomioistuimessa. Näen tarpeen selville ja äh, realistisille poliittisille tavoitteille. Minusta on tarpeen varmistaa vastuullinen EU-varojen käyttö. On myös tarpeellista vahvistaa ja voimistaa tehokkuutta ja tehollisuutta varojen käytössä. Ja tällä tavalla voidaan suojella veronmaksajien rahoja. Ja totta kai on tarpeellista myös lisätä Eurooppa-arvoja. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen pitäisi omata strategia maksimoida sen tilintarkastusten vaikutus ja lisätä tehokkuutta tekemä, hyödyntämällä sen resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Minusta tämä työ on hyvin tärkeä ja se edellyttää yhteistyötä niin EUn tilintarkastustuomioistuimen parlamentin, kansallisten parlamenttien ja valitusten välillä. Kiitoksia paljon. Olen nyt valmis vastaamaan kysymyksiinne. Kiitokset, herra Vesberg. Kiitos tästä alustuksesta ja nyt sitten puheenvuoron saa Serar, joka myöskin on esittelinä tässä aiheessa ja sitten eh, puheenvuoroja saavat muut halukkaat. Ajala Sender, olkaa hyvä ensimmäisenä. Kiitos, herra puheenjohtaja, ja onnittelut siitä, että nyt ensimmäistä kertaa pääsitte johtamaan kokoustamme. Aivan ensimmäiseksi haluaisin toivottaa herra Vesberin tervetulleeksi kuulemistilaisuuteemme. Olen lukenut hänen ansioluettelonsa mielenkiinnolla läpi ja sieltä löytyy yksi uusi tieto. Hänen taustansa on sotilastausta, jos en nyt aivan väärässä ole. Hän on ollut töissä myöskin puolustusministeriössä. Erittäin mielenkiintoinen ansioluettelo. Toisin sanoen nämä kolme kaikista tärkeintä kohtaa hänen ammatillisella urallaan oli se, että hän käynnisti EU-jäsenyyden puolesta puhuneen kampanjan Ruotsissa. Minä myöskin tulen maasta, joka oli hyvin Eurooppa-suuntautunut ja tiedän, kuinka kiitollinen olen siitä, että te olitte yksi niistä henkilöistä, joita saimme kiittää siitä, että Ruotsista tuli Euroopan unionin jäsen. Tämä on hyvin kannustavaa. Haluaisin esittää teille muutaman kysymyksen ja tehdä muutaman kommentinkin, kuten yleensä teemme tämän tyyppisissä nimeämistilanteissa. Tässä parlamentin kyselykaavakkeessa me esitimme teille kysymyksen siitä, onko teidät jollakin tavalla hyväksytty ja te sanoitte, että kun te olitte ähm, teollisuuden järjestön johtoon nimitettävänä Ruotsissa, niin teidät silloin hyväksyttiin ja haluaisin tietää, kuka tässä menettelyssä oli mukana, kuka teidät hyväksyi, oliko kyseessä joku riippumaton tarkastaja vai oliko se itse teollisuus. Ja sitten hieman konkreettisemmin pääministerin kabinetissa ja siellä tekemästänne työstä te sanotte, että te olitte osallisia kaikessa siinä, mikä liittyy kansallisen talousarvion hyväksymiseen. Haluaisin tietää, olitteko te sellaisessa asemassa, että olisitte voineet ähm, puoltaa kansallisten äh, ilmoitusten antamista Euroopan unionin suuntaan? Siis olisitteko olleet sellaisessa asemassa, että olisitte voineet auttaa? Ja mitä mieltä te olette tästä parlamentin vaatimuksesta, jonka mukaan kansalliset äh, hallitukset äh, hyväksyvät nämä kansalliset ilmoitukset, jotta varmennetaan se, että yhteisrahoitteiset varat on asianmukaisella tavalla käytetty? Sitten mitä tulee kriisinhallintaan, te olette ollut mukana silloin, kun tsunamin jälkimaineja selviteltiin. Ruotsistahan uhreja oli paljon ja te olitte konkreettisessa kriisinhallinnassa mukana. Tässä valiokunnassa me teemme tiiviisti yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, kun tarkoituksena on identifioida niitä välineitä, joiden avulla me voimme toimia joustavammin tämän tyyppisissä kriisitilanteissa, kun tarvitaan lisävaroja, jotta kriisistä päästään eteenpäin. Me olemme siis saaneet paljon nyt tietoa teidän poliittisesta ja johtotoimiin liittyvistä tehtävistä. Minun ruotsin kielen taitoni ei ole kovinkaan hyvä, mutta Stockholm News-lehdessä luki englanniksi huhtikuussa siellä oli juttuja joistakin ongelmista, jotka liittyivät teidän puolueeseen ja ne liittyvät osaksi teihinkin. Jotkut esittivät syytöksiä petoksesta ja siitä, että ääniä olisi ostettu. Haluaisin siis jonkinlaisia selityksiä tästäkin, miksi tällaisia syytöksiä vuoden 2010 huhtikuussa julkistettiin. Osa niistä liittyi eh, teidän puolueeseen ja osa syytöksistä tuli teidän puolueenne sisältä ja te eh, luovuitte vapaaehtoisesti paikastanne pääministerin kabinetissa. Haluaisin saada kuulla teidän versionne näistä tapahtumista. Eh, Kiitokset. Kootaan tässä muutamia kysymyksiä ensin yhteen. Ja sitten annetaan mahdollisuus vastata. Hatsimakaakin seuraavana, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Eh, mielenkiintoinen ehdokas tilintarkastustuomioistuimeen, koska todellakin te olette vaihdelleet, julki, ja vaihdelleet julkisen yksityisen sektorin välillä. Teillä on vaikuttava elämänkerta Semminkin te olette olleet myös, ollut myös poliittisen vallan keskiössä Ruotsissa. En nyt luo ruotsalaislehtiä niin kuin espanjalainen niin siksi en tunne niin tarkkaan niitä tapahtumia, mutta teillä, teillä on kyllä paljon annettavaa, siksi onkin kovin kiinnostavaa. Miksi sanon näin? Te itse totesitte, että tehokkuus ja tehollisuus EUn menoilla, menoissa on tärkeä asia teille, tärkeä tekijä teille. Siksi kysyisinkin teille, missä te näette kun te, niin kuin te tunnette yksityisen sektorin ja myös tehokkuusnäkökohdat sieltä puolelta, eh, niin, eh, ja tunnette myös poliittisen sektorin, missä te näette Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tulevan roolin ennen kaikkea puhuttaessa eh, suorituskyvyn arvioinnista, se, siitä, sen arvioinnista, miten toimitaan oikein ja miten to, käytetään varoja tehokkaassa, eli Euroopan lisäarvo, siitähän voidaan puhua tässä yhteydessä. Komissio tulee julkistamaan arviointiraportin ensi vuoden alusta alkaen. Mikä on teistä tilintarkasteluviestimen rooli tässä yhteydessä? Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavana, olkaa hyvä. Eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitoksia herra Vesberg. Nyt voidaan puhua varmasti eh, ruotsia, kun ruotsalainen ehdokaskin täällä. Kolme kysymystä. Ensimmäinenkin, mikä on sinun oma käyttövoimasi sen takana, että minkä takia sinut pitäisi valita ehdokkaaksi tilintarkastustuomioistuimeen? Mitä, aio, mitä, mikä, mitä sinä osaat, mikä olisi sinun e, varsinainen ominaisuutesi niin ikään. Täällä puhutaan paljon tehokkuudesta EU-varojen käytössä. Ja EUn täytyy olla e, tehokas rahojen käytössä, mutta on, nyt on kysymys siitä, että, että myös tilintarkastustuomioistuimen täytyy toimia tehokkaasti. Minä tiedän, että että sinulle välttämättä ei ole näkemystä tämän päivän tilanteesta, miten se toimii, mutta olisi jännittävää kuulla, mitä sinä pidät tärkeänä, millä tavalla sinä haluaisit, että, että tilintarkastustuomioistuimen toimintaa tehostetaan tai miten sitä toimintaa parannetaan sen päätöksenteossa. Ja nyt on niin, että Ruotsi on tuoreimmissa vastuuvapauspäätöksissä komission suhteen. Ruotsi on päättänyt äänestää tyhjää komission päätös, vastuuvapausratkaisuissa. Nyt olet ollut lähellä Ruotsin pääministeriä ja Ruotsin, olet tutustunut Ruotsin EU-suhteisiin. Haluaisin tietää, että mikä olisi kiva kuulla, mitä, miten sinä näet tämän tilanteen, ei välttämättä niin, miten Ruotsi sen näkee. Mikä, mikä sinusta on syynä siihen, että Ruotsi ei halua äänestää komission vastuuvapauden puolesta? Mikä ovat sinun ajatuksesi tästä päätöksestä? Kiitoksia. Andreasen képviselőasszony. Ja Andreasen seuraavana. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja niin herra eh, Vesperi, teidän ansioluettelonne on kovin vaikuttava. itse teillä on eh, kokemusta tilin, tai tämä tilintarkastusaspekti. En tiedä, onko teillä näistä kysymyksistä riittävää kokemusta. Ja haluaisinkin nyt kysyä, oletteko tutustuneet viimeisimpään eh, kertomuksen, jonka tilintarkastustuomioistuin on esittänyt. Ja jos tähän tutustutte, niin mitä mieltä olette? Katsotteko, että kanta olisi ollut myönteinen vai negatiivinen? Miten suhtautuisitte esitykseen? Sillä Euroopan parlamentin, joka vastuuvapauksen myöntää, on pohjattava kantansa nimenomaan tilintarkastustuomioistuimen näkemyksiin ja kertomuksiin. On erittäin tärkeää, että uudet jäsenet ymmärtävät hyvin, eh, mikä on tämän tarkastuslausuman eh, merkitys, tarkoitus. Geyer képviselő úr jelezte még, hogy egy kérdésre. Ja sitten Geyer puheenvuoro teille ja sen jälkeen antaisin sitten herra Vesperille mahdollisuuden vastata. Olkaa hyvä. Kiitos. Kysyisin vähän samansuuntaista asiaa kuin tässä Andreas jo esitti. Jos tilintarkastustuomioistuimessa on jäsen, jonka ansioluettelossa ei välttämättä eh, käy ilmi se, että kyseessä olisi aikaisempi tilintarkastaja. Siitä huolimatta tämänkin tyyppistä henkilöstä voi olla hyötyä eh, tilintarkastustuomioistuimelle, jos muista vastaavista kysymyksistä kokemusta on. Mutta kun ajatellaan eh, monia hakijoita, joita olemme tavanneet viime vuosina, niin näistä vähemmistöllä ehkä on ollut taustana varsinainen tilintarkastajakokemus. Ja kysyisinkin sitten, eh, mikä olisi hyvä suhde teidän, mielestämme, teidän mielestänne. Eli kuinka paljon eh, sellaisia ihmisiä tilintarkastustuomioistuin tarvitsisi, joilla ei selvää kokemusta ole tilintarkastuskysymyksistä, ja sitten kuinka paljon katsoisitte, että tarvitaan jäseniä, jotka ovat todella tilintarkastustehtävissä aikaisemminkin toimineet. Képviselőtársaim Kiitoksia. Tässä tulikin paljon kysymyksiä. Ja nyt annan teille, herra Vesperi, mahdollisuuden vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um... First concerning... Uh, Kiitos. Ensimmäiseksi tämä kysymys, joka liittyi vapautukseni, kun olin toimitusjohtaja. No, tämän äh, antoi riippumaton elin. Tämä oli siis äh, Ruotsin teollisuusliitto ja minulle annettiin sieltä vapautus, vastuuvapaus molemmilla kerroilla. Olin ensimmäiseksi vuoden toimitusjohtajana ja sitten olin vielä äh, neljä kuukautta toiseen otteeseen toimitusjohtajana juuri ennen kuin tämä sulautettiin toiseen yritykseen ja sain kyllä vastuuvapautuksen molemmilla kerroilla. Toinen kysymys liittyi työhöni pääministerin kabinetissa – ja siihen, mitä mieltä olen näistä kansallisista ilmoituksista. Kuten tiedätte, Ruotsin kanta kansallisiin ilmoituksiin on positiivinen. Tietenkin tämä on erittäin hyvä asia ja minun mielestäni se heijastelee sitä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, joka ruotsalaisesta järjestelmästä löytyy näissä asioissa. Vastaus kriisinhallintajärjestelmäkysymykseen en ollut vastuussa kriisinhallintajärjestelmästä tsunamin aikoihin, koska silloin meillä oli vallassa toinen hallitus, mutta arvio tämän kriisin jälkeen osoitti toteen sen, että Ruotsin hallituksen järjestelmä ja pääministerin kabinetti tarvitsi jonkinlaisen kriisinhallintajärjestelmän ja tuollaista ei kriisin aikoihin, tsunamikriisin aikoihin vielä ollut olemassa. Me teimme sen johtopäätöksen, että me emme toimineet riittävän nopeasti, kun tämä kriisi, odottamaton kriisi iski. Se, että tuhansia ruotsalaisia turisteja löytyi Kaakkois-Aasiasta – tuolloin se meni meiltä ohitse silloin, kun kriisinhallintajärjestelmää suunniteltiin. Ja tästä syystä hallitus päätti luoda uuden järjestelmän kriisinhallintaan. Ja minun tehtävässäni, pääministerin valtiosihteerinä, minun tehtävänäni oli järjestää tämä asia. Päätöstä en tehnyt, se oli tietenkin hallituksen asia, mutta järjestely oli minun vastuullani. Me järjestimme vuorokauden ympärisen, ympäri toiminnassa olevan järjestelmän. Me myöskin kehitimme hyvin tiivistä yhteistyötä eurooppalaisiin kriisinhallintajärjestelmiin. Me olemme myöskin luonneet mahdollisuuden tälle organisaatiolle toimia, ei nyt ilmiantajana, mutta varmaankin ymmärrätte mitä tarkoitan. Siis se järjestö, joka on vastuussa siitä, että varoittaa tulevasta. Tämä ruotsalainen järjestelmä on hajautettu, virastoilla on hyvin paljon omaa vastuuta toimia kriisitilanteissa, mutta meidän mielestämme todellakin oli tärkeää saada aikaan tällainen ympärivuorokautinen järjestelmä, joka valvoo ja varoittaa. Me annoimme sille myöskin ähm, päätöksentekovaltaa, jos tarve niin vaatisi. jos kriisi esimerkiksi etenisi hyvin nopeasti. Koskaan rahasta ei ollut puhetta koska meidän analyysimme tsunamikriisin vaikutuksista Ruotsiin oli se, että rahan puutteista ei ollut kysymys, koska voimavaroja meillä oli tarpeeksi. Asia oli vain niin, että me emme käyttäneet niitä tarkoitetulla tavalla. Ja oli tärkeää, että me sitten loimme yhden elimen, joka oli tästä asiasta vastuussa. Tämä Tätä järjestelmää on nyt testattu muutamaan otteeseen, ei nyt tsunamin kokoisten kriisien kautta, mutta kun esimerkiksi sikarutto kriisi iski Eurooppaan vähän yli vuosi sitten, niin silloin järjestelmä joutui koetukselle ja sitä on myrskyjen yhteydessä, muiden kansallisten luonnonkatastrofien yhteydessä testattu ja se toimii suht hyvin. Ja suoraan sanottuna olen erittäin ylpeä siitä. Esititte myöskin kysymyksen, joka liittyi näihin petossyytöksiin vaaleissa. No ehkä tästä voisin puhua hieman pidempään. Tietenkin ymmärrän, että ei ole helppoa saada kaikkia faktoja, kun lukee yksinomaan ruotsalaisia lehtiä. syytös oli seuraava. Nämä primäärivaalit ennen alueellisella tasolla suoritettuja vaaleja. Siis kysymys on alueellisista vaaleista. Syytös oli se, että minä olin mahdollistanut petoksen Olin mahdollistanut sen, että petoksiin oli sorruttu näissä esivaaleissa minun puolueessani ja minua syytettiin siitä, että olin mahdollistanut sen, että tämä tapahtui esivaaleissa vuonna 2001. No tuolloin ei mitään esivaaleja ollut siis vuonna 2001. Esivaalit eh, alueellisiin vaaleihin oli, ne pidettiin vuonna 2002, eli joku tässä on kyllä jonkun sortin virheen tehnyt. Toiseksi en itsekään ollut ehdokkaana näissä vaaleissa. Itse asiassa tuolloin en ollut ehdokkaana, en ollut ollut ehdokkaana ainakaan kymmenen vuoteen tuossa vaiheessa. Eli ei minulla ollut tässä mitään voitettavaa. Minä äh, kumosin nämä syytteet, kielsin ne ja sanoin, että minulla ei ollut mitään tietoa mistään äh, korruptiosta tai lahjonnasta esivaaleissa. En ole ainakaan itse ollut tällaisessa toiminnassa millään muotoa mukana, enkä todellakaan ollut sallinut tällaista tapahtuvan. Seuraava kysymys liittyi tilintarkastustuomioistuimen rooliin toimintatarkastuksissa. No, meidän täytyy tietenkin vielä muistaa, että en vielä ole tilintarkastustuomioistuimen jäsen, mutta minun kokemukseni yksityiseltä ja julkiselta sektorilta on se, että tietenkin Vastuuvapauden myöntäminen on erityisen tärkeä asia aivan erityisesti parlamentin kannalta se kaikki äärimmäisen tärkeä tieto, jota te tarvitsette, jotta te voitte antaa vastuuvapauden. Se on tärkeää, mutta toiminnan tarkastus sekä yksityisellä että julkisella sektorilla siitä on tulossa entistä tärkeämpää toimintaa, jos todellakin halutaan vastinetta rahalle jos todellakin halutaan suojella veronmaksajien rahoja, jos halutaan saada aikaan eurooppalaista lisäarvoa, siinä tavassa, jolla rahoja käytetään. Ja tässä mielessä tarkastus sen merkitys on kasvamassa. Ja minun mielestäni olisi erittäin hyvä, jos voitaisiin siirtää voimavaroja tällä osa-alueella. En ole lukenut kovinkaan paljon tilintarkastustuomioistuimesta toistaiseksi mutta nämä erityiskertomukset, jotka olen lukenut, niin ne ovat olleet erittäin tärkeitä ja olisi hyvä, jos tällaisia saataisiin lisää. Mutta toisaalta taas en ole sitä mieltä, että olisi hyvä äh, asia, jos äh, vastuuvapauden äh, ja tarkastuslausuman merkitystä pienennettäisiin. Tässä on kysymys aivan käytännönläheisestä asiasta. Meidän täytyy löytää se oikea tie löyt- hoitaa tämä asia. Tulisi lisätä tehokkuutta tilintarkastustuomioistuimen sisällä. Tämä minun mielestäni on yksi tärkeimmistä tehtävistä, joka minulla jäsenenä ja kaikilla muillakin jäsenillä tilintarkastustuomioistuimessa on. Ja nyt sitten vastaan ruotsiksi, koska minulle esitettiin kysymys ruotsiksi. Om, eh, vilka drivkrafter... Fiona kysyi minulta, mikä on minun käyttövoimana takanani, että ha- ha- pyrin hakeutumaan tähän virkaan tai tehtävä. Tässä voi, tietenkin, voisi puhua pitkään ja hartaasti, mutta minusta tärkein asia siinä on se, että olen hyvin pitkään ollut sillä kannalla, että Eurooppa-projekti on ainakin minun sukupolvelleni ehkä ehdottomasti tärkein projekti. Se on kuitenkin vaikuttanut siten, että, että ensinnäkin haimme EUn jäsenyyttä. Oli, se oli tärkein poliittinen päätös, joka tehtiin tuolloin. Luulen, että Eurooppa-projekti on Siinä on paljon ongelmia. Osa niistä on osa niistä johtuu puutteellisesta uskosta ja luottamuksesta kansalaisten tasolla suhteessa siihen, miten taloudellisia varoja unionissa käytetään ja täytetäänkö niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi uskon, että Eurooppa, Euroopan tilitarkastustoimistomen työ on hyvin merkityksellinen – ja minä, jos minut nimitetään, minä tulen käyttämään sitä kokemusta ja johtamistaitoa, jonka olen hankkinut 30 vuoden aikana siihen, että minä kannan korteni tähän kekoon, että prosessi paranee. Tästä on helppo sitten siirtyä kysymykseen tehokkuudesta. Olen puhunut jo aikaisemminkin siitä, että uskon, että että suorituskyvyn seuranta ja valvonta on hyvin tärkeä osa, joka täytyy ö, muistaa. Luulen, että kaikki organisaatiot tarvitsevat jatkuvaa seurantaa niiden ö, ö, käyttöasteista ja toimintatasosta. Tiedän, että tietysti on työskennellyt ö, Mm, resurs, käyttänyt resurssejaan hallintoi varsinaiseen työhönkin. Ja olen nähnyt, että miten, mihin tuloksiin tämä voi johtaa. Ja vanha äh, organisaatiokaava on, näkyy myös. Minä pyrin tältä pohjalta lisäämään tehokkuutta ja on kuitenkin paljon enemmän tehtävää tällä saarella kuin mitä tähän mennessä on tehty. Ruotsi äänesti tyhjää viime kerralla vastuuvapaudesta. Luulen, että pitää nähdä. Minun käsitykseni on, että tämä on, että tämä on tavallaan kuittaus sille, että Ruotsin hallitus ottaa tilitystuomistoimen erittäin vakavasti ja se näkee tällaiset kysymykset kuin lisäarvo ja tehokkuus Euroopan tasolla, että ne ovat äärimmäisen oleellisia. Sitten takaisin Englantiin. My order. Kysyttiin kokemuksesta, jota minulla tilintarkastuksiin liittyen on. No selvää on, että tilintarkastaja varsinaisesti en ole koskaan ollut. sekä ilmi myös ansioluettelostani. Kuitenkin minulla on kokemusta johtotehtävissä ja hallinnosta ja olen tietysti ollut tekemisissä tilintarkastajien kanssa koko ajan. Ja katsoisin, että kun pitkään on hallintoa johtotehtävissä ollut, niin tietää paljon myöskin tehokkuudesta, mm, talouden tehokkuudesta ja voi varsin hyvin tuoda paljonkin tästä kokemuksesta mukanaan. Toisaalta ei saa unohtaa myöskään sitä, että tilintarkastustuomioistuimessa on paljonkin tilintarkastaja-asiantuntemusta. Ja näiden ihmisten kanssa sitten yhteistyötä voisi tehdä. Ja tässä myöskin kysyttiin sitten sitä, mikä olisi hyvä osuus tilintarkastajia, kun tarkastellaan kokonaista tilintarkastustuomioistuinta. Itse katsoisin, että on tärkeää, että jäsenillä on riittävää kokemusta näistä kysymyksistä, mutta katsoisin, ettei kuitenkaan kaikkien tarvitse varsinaisia tilintarkastajia olla. Kiitos. Kiitokset näistä vastauksista teille. Tässä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Kresseltä muun muassa, onko tässä vielä näiden kahden lisäksi muita. Ilmeisestikään ei, eli tähän voimme sulkea Tämä luettelon. Eli ensin Kressi ja sitten Ajala Sender, olkaa hyvä. Kiitoksia herra Esberg, olemme iloisia aina silloin, kun sitoutuneita tilintarkastomistamme jäseniä, jotka eivät kuulu tähän tilintarkastajien kuppikuntaan, koska ei, tilintarkastajat voivat tietenkin tuoda mukanaan paljon tärkeitä asioita. Ruotsihan on yksi nettomaksajamaa. Onko tässä suhteessa erityisesti sellaisia asioita, jotka ovat teitä lähellä tavallaan nettomaksajan kantilta, koska meidän täytyy myös, Saksa kuuluu myös nettomaksajiin. Olen kuunnellut tätä kaikkea kaivoksen rauhassa, te, et, miten te, minusta, mitä, te piditte yritysten kertomuksia tärkeinä. Minusta ne eivät ole kovin minusta ne eivät ole riittävän selviä, siksi minun pyyntöni olisikin, että luettaisiin enemmän näitä ja annettaisiin meille enemmän ja parempaa tietoa näistä politiikka-asioista, jotka pitäisi sisällyttää erityiskertomuksia, että saada selkeämpiä lausumia. Tällaiset epämääräiset lausumat eivät auta. Paljon kiitoksia. Köszönöm Ajala Szender képviselő. Kiitokset ja sitten Ajala Szender, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Vesberia hänen antamistaan vastauksista. Suurkiitokset. Haluaisin kuitenkin mennä vielä hieman pidemmälle siinä mielessä, että se mitä sanoitte yhteisrahoituksesta – niin siinähän Ruotsi on yksi sellainen valtio, joka puoltaa yhteisrahoitusta. Ja täten haluaisin tietää, kun olitte pääministerin kabinetissa, niin kuinka usein kansallinen ilmoitus, joka liittyy yhteisrahoitukseen, kuinka monta kertaa tuollainen kansallinen ilmoitus tuli teidän eteen allekirjoitettavaksi? Ja toiseksi, Haluaisin jatkaa tästä vastauksestanne. Ja päivämääristä te sanoitte, että nämä syytökset tehtiin vuonna 2010, mutta että ne liittyivät vuoteen 2001 ja sitten sanoitte, että vaalit kuitenkin pidettiin vuonna 2002 mutta teidän ansioluettelonne mukaan te olitte tuolloin maltillisen puolueen puheenjohtaja Tukholmassa, eli ainakin olitte vastuussa siitä, mitä äh, tuolloin tapahtui. Tietenkin hyväksyn vastauksenne siinä suhteessa, että te ette tienneet, mitä tapahtui, ette olleet eh, ehkä tietoinen tästä tapahtuneesta vuonna 2010. Miksi sitten luovuitte virastanne pääministerin kabinetissa? Nehän julkistettiin huhtikuussa 2010 ja luovuitte virastanne tehtävästänne lokakuussa. Ja sanottiin, että te lähditte vapaaehtoisesti ja täten ette saaneet edes erorahaa ilmeisesti tässä oli kysymys siitä, että ette halunneet, että syntyisi kritiikkiä siitä, että te saitte jonkinlaisia korvauksia. Voisitteko hieman täsmentää tätä, koska jos teistä tulee tilintarkastustuomioistuimen jäsen, niin mehän työstämme parhaillaan uudistusta, ja yksi muodollisista ulottuvuuksista tässä uudistuksessa on se, että pienennettäisiin tilintarkastajien määrää 27 pienemmäksi voisimme tehdä tästä kollegiosta paljon pienemmän, jotta se voisi tehdä nopeammin päätöksiä ja toimia tehokkaammin. Jos nyt otamme huomioon teidän kokemuksenne sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, niin mitä mieltä te olisitte siitä, että 27 jäsenen kollegio voi tehdä päätöksiä ja mikä teidän mielipiteenne olisi tämän kollegion pienentämisestä ja mikä olisi teidän mielestänne sopiva määrä? Thank you. Um, Kiitoksia. Luulenpa, että 27 jäsentä on korkea määrä. Se on perussopimuksessa, ei ole tilintarkastamisten asia tehdä päätöksiä tästä asiasta. Tietenkään olen varma, että olisi mahdollista saada tilintarkastomioistuin, jossa olisi vähemmän kuin 27 jäsenen. Minä en missään tapauksessa ole asiantuntija tilintarkastustuomioistuimen sisäisessä työssä vielä mutta tämä on ilveistä, että se voisi olla näin. Mutta edelleenkään, edelleenkin se ei ole minun asiani sanoa, se on parlamentin ja neuvoston heiniä. Ja sitten menenpä takaisin tähän, näihin syytöksiin petoksiin. Kyllä olette oikeassa. Olin puheenjohtaja, moderaattien puheenjohtaja Tukholman alueella tuohon aikaan, mutta minä en olisi ollut osa näitä vaaleja. Minä en ollut ehdolla – näissä vaaleissa. Itse henkilökohtaisesti en, minulla ole mitään saatavaa tai hyöty, mitään hyötyä näistä. Te sanoitte, minä en tiennyt, mitä oli veneillään. Ja rehellisesti sanoen, minä en todellakaan usko, että mitään petoksia oli liikkeellä näissä esivaaleissa. Me emme nähneet mitään näyttöä tästä silloin, kun me tutustuimme asiaan yhdeksän vuotta sen jälkeen. Mitään tuloksia ei ollut, joka olisi viitannut johonkin epäselvyyksiin, mitään merkkejä ollut, minkälaista petoksista. Ja minä en usko, että sellaista edes tapahtui. Ja se, mistä olen varma, on se, että minä en koskaan sallinut sellaista. Minä en koskaan osallistunut tällaisiin asioihin. Oh, sorry, sorry. Anteeksi, anteeksi. Kiitos, kiitos no, minun eroaminen pääministerin kansliasta on hyvin yksinkertainen juttu vastattavaksi tässä iässä, kun tämä äh, tuo vaalikausi äh, käynnistyi viime vuonna, olin 58-vuotias. Minä olen sitä mieltä, että pitäisi olla äh, yksi vaalikausi tämän, tai yksi kokonainen jakso silloin, kun ollaan esimerkiksi pääministerin kansliassa valtiosihteerinä, jos olisin tehnyt näin. Mä olisin ollut 62 vuotta, kun vaalikausi olisi päättynyt. Ja tämä on, se on pikkuisen korkea ikä pääministerin valtiosihteerille. Voin taata sen, mutta on toinenkin juttu on sitten se, että kun lähdetään pääministerin kansliasta 6.2 on hyvin pieni mahdollisuus saada uutta työtä, koska Ruotsin järjestelmässä sinua pidettäisiin liian vanhana. Minä ainakin uskon, että tämä on ongelma. Minusta meidän pitäisi pitää ikää, tarkastella ikää toisella tavalla. Minusta sitä pitäisi pitää kertyneenä kokemuksena, karttuneena kokemuksena, mutta minä en tee tällaista päätöstä, siksi minä erosin. Ja ystävällisissä hengessä ja erosin, irtisanouduin ja autojen siirtymäkaudella seuraajaani. Kiitokset, herra Vesberg. Näin voimme tämän kuulemisen päättää. Nyt täällä on hieman teknisiä hankaluuksia ja nyt taas kuuluu paremmin. Ja nyt sitten eh, kokous jatkuu suljetuin ovin ja näin ollen pyytäisin muita poistumaan salista, koska seuraa kannanotto hakijan liittyen. It would, it would be considered an advantage being uh,